Señorías, se abre la sesión. Hyvät naiset ja herrat, istunto alkaa. Istuisitteko paikoillenne? El acta de la sesión de ayer. Eilisen pöytäkirja on jaettu teille.